keskeytettiin tuossa aikaisemmin. Pyydän teitä käymään paikoillenne. Meillä on tässä hyvin myöhäisessä vaiheessa iltapäivää kaksi hyvin mielenkiintoista kohtaa esityslistalla. Ensinnäkin tutkimus kilpailukyvystä, eli kilpailukykyä ja innovointia koskeva ohjelma. Meidän esittelijämme tässä on Paul Rübig, joka on toiminut hyvin paljon PK-yritysten parissa muutenkin. Tässä on kysymys ZIP-ohjelmasta ja, ja EIP-ohjelmasta. Ja sitten Tötling Schönhofer ja Bauer. Tervetuloa, he esittelevät tämän tutkimuksen meille. Mutta ensin annan esittelijälle puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän siitä, että tämä tutkimus oli mahdollinen. Työttömyys Euroopassa on yksi suuri syy jäsenvaltioiden ylivelkaantumiselle ja sen vuoksi olisi hyvä ei ainoastaan katsoa, missä työntekijät löytävät yrityksen jatkossa, vaan myös millä tavalla voi ryhtyä toimimaan itsenäisesti ja ja missä vaiheessa elämää tämä yksityisyrittäjyys olisi toivottavaa. Ja kun sitten on yksityisyrittäjä ja ottaa ensimmäisen työntekijän palkkalistoille, minkälaisia kannustimia tässä oli. Ja tässä tämä SIP-ohjelma on hyvä instrumentti, samoin kuin jatkokoulutus ja myös se, että kuinka tehokas SIP-ohjelma on ollut. Koulutus ja innovaatiohan meille on hyvin tärkeää ja on erittäin tärkeää voida arvioida tätä uutta ohjelmaa, joka on käynnistymässä, johon parlamenttikin on antanut 5 miljoonaa, SIP sai 3,8 miljoonaa ja 2,03 on neuvosto ehdottanut 2,03 miljoonaa on massiivinen leikkaus. Parlamentille on hyvin tärkeää miettiä sitä, millä tavalla voimme tehokkaalla tavalla luoda tämän ohjelman, miten yritykset lyhyellä aikavälillä eh, voivat eh, tehdä päätöksiä ja että SIPin kautta rahat voidaan ohjata mahdollisimman nopeasti. Samoin kuin SIP-ohjelman arviointi on erityisen tärkeää Euroopan parlamentille ja haluaisinkin kiittää myös siitä, että näin lyhyessä ajassa on saatu tehokas ja ja tehokkaalla ja hyvällä tavalla analysoitua tämä ohjelma ja suurella mielenkiinnolla odotan näitä tuloksia. Ja vielen herzlichen Dank. Kiitokset. Kumpi teistä aloittaa. Ja. Ja, ich werde noch kurz auf No, minä jatkan nyt vielä hieman saksaksi. On hienoa, että me saimme tämän mielenkiintoisen tehtävän. Me olemme me emme varsinaisesti tee arviointia, vaan niin sanottuja meta-arviointeja, eli me teemme tavallaan yhteenvedon arvioista, minkä, minkälaisia nämä arviot ovat olleet, minkälaisia tuloksia niistä on saatu, ja arviot ovat näyttäneet, miten hajautunut tämä ohjelma on. Me olemme tehneet tämän työn englanniksi, ja kollegani, joka johti tätä hanketta, esittelee nyt työmme englanniksi. Ingrid Power saa siis seuraavaksi puheenvuoron. Hän on johtanut tätä hanketta. No niin, ensiksi saksaksi. Ja siirryn kuitenkin heti puhumaan englantia. On ilo saada esitellä täällä Euroopan parlamentissa tämän tutkimuksen tulokset annan ensiksi yleiskatsauksen tämän esittelmäni rakenteesta. Ensiksi puhun tämän tutkimuksen tavoitteesta, miten olimme järjestäytyneitä, miten prosessi järjesteltiin asiantuntijoiden kesken. Haluaisin muistuttaa teitä CIP ja EIP-ohjelmista, niiden sisällöstä sitten seuraavaksi, ja sen jälkeen puhun puhun tämän tutkimuksen johtopäätöksistä ja päätuloksista. Puhumme CIPstä erikseen. Yksi siis näistä toisista, tämä tutkimus oli aivan kuin kahteen jaettu ja se toinen käsitteli CIPtä ja sitten se siirrymme tutkimuksen ydinalueeseen, nimittäin näihin suosituksiin. Tässä tutkimuksessa on 22 suositusta ja lyhyesti käyn ne kaikki läpi, jotta saatte yleiskuvan tuloksesta. Mikä tämän tutkimuksen tavoite oli? Kuten kollegani sanoi, tässä ei ollut kyse mistään, minkään paikan, mistään paikan päällä tehdystä arvioinnista, vaan meta-analyysistä. CIP-ohjelmassa tärkeintä oli arvioida näitä arviointikertomuksia tähän mennessä – ja sen jälkeen me käsittelemme yhtä toimintaohjelmaa CIPS, eli EIPtä, menimme siinä syvemmälle ja katselimme, minkälaisia hyötyjä siitä on PK-yritykselle ja minkälaisia johtopäätöksiä tästä voidaan tulevaisuutta varten vetää. Aikataulusta sen verran me aloitimme viime vuonna lokakuussa. Me tapasimme Euroopan parlamentin kanssa silloin. Ja Aloitimme tuolloin arviointiraportin tekemisen. Tämän pohjalta meidän pitäisi voida tehdä eri näiden kertomusten arviointi, kun, sillä kun katsotte ohjelmaa, arviointikertomuksia on monta toisaalta komissiolta, komissiolta ja toisaalta muilta tahoilta. Ja tässä arviointiraportissa kolme asiantuntijaa pystyivät sitten sen puitteissa käymään nämä eri kertomukset läpi. Eli kolme asiantuntijaa, riippumatonta asiantuntijaa sitten tekivät tämän arviointiraportin ja marraskuussa sitten tapasimme, teimme johtopäätökset Eli ydintiimi ja kolme, nämä kolme asiantuntijaa tapasivat ja tämän tapaamisen johtopäätösten ja kirjallisen tutkimuksen perusteella teimme vuoden 2012 lopulla loppukertomuksemme ja nyt tämän vuoden maaliskuun mennessä olemme saaneet tämän kertomuksen loppuun asti. Eli tämä oli todellakin tiukka aikataulu, teimme tiukasti töitä. Tästä CIPstä Haluaisin vielä muistuttaa sen rakenteesta, että sillä on tällainen rakenne. Kuten tiedätte, ohjelma päättyi vuoden 2013 lopulla. CIP on siis jaoteltu kolmeen toimintaohjelmaan. Yksi niistä on tämä yrittäjyys- ja innovointiohjelma. Se tekee pk-yritysten kanssa töitä Nämä muut toimintaohjelmat, kaksi muuta toimintaohjelmaa ovat avoimia kaikenlaisille järjestöille. Toinen näistä ohjelmista on tieto- ja viestintäteknologiaohjelma ICT ja toinen älykäs energiahuolto Euroopassa ohjelma IEE. E. Eli EIP-ohjelmassa varoja on 2,2 miljoonaa, siis 2200 miljoonaa ja kummassakin ICTS ja IES varoja noin 700 miljoonaa. No miltä tulevaisuus näyttää? Kuten tiedätte, nyt ollaan siirtymäkaudessa CIP ja seitsemäs puite, tutkimuksen puiteohjelma päättyvät vuoden 2013 lopulla ja tietysti nyt pitää tehdä töitä seuraavien ohjelmien valmistelemiseksi, jotka ovat Horisontti 22 ohjelma ja COSME. Niistä keskustellaan, jo, keskustellaan nyt jo niiden talousarvioista ja soveltamisalasta. Mitä johtopäätöksiä tai päätuloksia saimme sitten selville tässä tutkimuksessa? Ensinnäkin CIPn arvioinnin johtopäätökset olivat seuraavanlaisia. CIPn tähän mennessä te- tehdyt arviointiraportit komission puolelta olivat väliajan, väliaika-arviointeja ja loppuarviointeja. Niitä tehtiin CIP-ohjelmasta sinällään ja sen kolmesta toimintaohjelmasta. Nämä arvioinnit teki eri, eri työryhmät ja eri organisaatiot. Ilmiselvää oli se, että ohjelma on jaettu eri kolmeen ei-verrattavissa olevaan toimintaohjelmaan. Niillä on eri tavoitteet ja eri metodit, Vain EIP on erikoistunut PK-yrityksiin, kaksi muuta ohjelmaa ovat avoimia kaikille. Oli siis vaikeaa laskea Seipen ohjelman koko vaikutusten vaikutusta, koska se on niin monimuotoinen. Asiantuntijat saivat sellaisen vaikutelman, että CIP-ohjelman arviointiraportit olivat yleisesti hyvälaatuisia, mutta myös hyvin heterogeenisia, mitä tulee metodologiaan ja arviointiin. Väli- ja loppuarvioinnin välillä oleva aika oli vain 20 kuukautta. Ja tietysti loppuarviointi ei sinällään ole varsinainen loppuarviointi, sillä se antaa tietoja vain 60 prosentista ohjelman kokonaislaajuudesta. Tämä siis oli yksi tärkeä löydös. Kun tulemme suosituksiin, niin näitä enemmän, mitä ehdotamme tälle tehtävän. Lisäksi Vertaisarvioinnin asiantuntijat ovat havainneet, että indikaattoreista käytetään erilaista terminologiaa. Indikaattoreiden lähestymistapa on kaiken kaikkiaan liian monimutkainen ja sitä pitäisi yksinkertaistaa. Tätä keskustelua käydään myös muissa EU-ohjelmissa, esimerkiksi koheesiopolitiikan välineissä ja niin edelleen. Nämä olivat siis cip ohjelman arvioinnin päätuloksia. Sitten me tarkastelimme EIPen rahoitusvälineitä, sillä se oli Euroopan parlamentin erityisen mielenkiintoinen osa-alue. Me huomasimme, että suurin osa pk-yrityksistä, pk jotka saivat apua, olivat alle 10 työntekijän Eh, yritykseen, joiden liikevaihto oli alle 100 000 euroa. Melkein 53 prosenttia talousarviosta ohjelmassa meni näihin eri rahoitusvälineisiin, eli kaikki varat käytettiin ja suurin osa ihmisistä, joka, jotka osallistuvat tähän kyselyyn, sanoivat tästä pk takausjärjestelmästä, että sillä oli hyvin myönteinen tai melko myönteinen vaikutus PK-yrityksiin. Yksi keskustelun aiheista oli myös se, että suurin osa näistä PK-yritysten avunsaajista oli miespuolisia. Vain pieni osa tuosta menee naisyrittäjille. Eli tämä todellakin oli yksi päähavainnoistamme. Yleisesti APE-ohjelma kattaa monia eri palveluita. Voitte katsoa esimerkiksi nettisivuilta ja näette sieltä, että on rahoitusvälineitä, erilaista tukipalvelua, aihekohtaisia palveluita, maiden sisäisiä aktiviteetteja, ja tämä tietysti johtaa siihen, että vertailu on melko vaikeaa, sillä jokainen näistä toimista on omanlaisensa. Palan tähän vielä suositusten kohdalla, sillä tätä pitäisi kyllä saada virtaviivaistettua tulevaisuudessa. Periaatteessa ihmiset olivat hyvin kiinnostuneita kaikenlaisista julkaisuista, joita, ja EIP tuottaa paljon tietoa innovaatioista, trendeistä, politiikasta ja kehityksestä ja niin edelleen. Ja tätä varten on kyllä kysyntää. Lisäksi EU, ää, Yritys Eurooppa-verkosto on ollut hyvin menestyksekäs tämän saimme palautteena. Näemme siis EIPen tuloksista nyt siirrymme suosituksiin Näette tässä tutkimuksessa, että me, meillä on 22 suostusta, yritimme ryhmitellä niitä niin, että saatte sieltä löydettyä tarkemmat tiedot. Mitä tulee näihin raportteihin, arviointikertomuksiin, niin me olemme sitä mieltä, että väli- ja loppuarvioinnin välillä ei ole tarpeeksi aikaa Eli loppuarviointi pitäisi tehdä niin, että nähdään koko EIP-ohjelman kokonaisvaikutus. Eri alviointikertomuksessa on paljon tietoa komission, komission kertomus, työohjelman kertomus sitten nämä arviointikertomukset ja joskus on vaikea löytää erityisesti talousarvioiden suhteen punaista lankaa. Epäjohdonmukaisuuksiakin sieltä löytyy ja tämä pitäisi korjata tulevaisuudessa. Lisäksi, jos päättää tehdä sekä väliarvioinnin että loppuarvioinnin melko lähellä toisiaan, niin silloin pitäisi kyllä käyttää samaa metodologiaa tai ainakin samaa työryhmää. Tätä kritisoitiin paljon, eh, siis sitä, että väli- ja loppuarvioinnissa on käytetty eri metodologiaa. Tämä siis näistä arviointikertomuksista. Ja sitten indikaattoreista, indikaattoreista puhutaan aina. Tämä on aivan loputon keskustelu. Ja tietysti samanlaista keskustelua indikaattoreista käydään myös muissa komission pääosastoissa. Ja näiden pääosastojen välillä pitäisi kyllä tehdä yhteistyötä, eh, jotta saadaan aikaiseksi tällainen indikaattorivalikoima. valikoima Lisäksi lähestymistapaa pitäisi yksinkertaistaa, pitäisi saada yhteisiä ohjeita, indikaattoreita ja jo ohjelman alussa pitäisi saada aikaiseksi vakiovalikoima valvontaindikaattoreita, joiden pohjalta voidaan tehdä realistinen analyysi sitten ohjelman loputtua. Asiantuntijat ovat saaneet idean, että indikaattoreita voitaisiin määritellä kolmella eri tasolla. Ensiksi EU-tasolla nämä olisivat siis pitkäaikaisia indikaattoreita, eli makrotaloudellisia indikaattoreita, jotka todellakin heijastelevat ohjelman tavoitteita. Asiantuntijat tosin huomauttivat, että pitäisi pitäisi myös miettiä sitä, voidaanko tämän tason indikaattoreita todella mitata. Ja sitten toiseksi, itse ohjelman tasolla pitäisi mitata tuotosta ja panostusta ja sitten keskipitkän aikavälin välin tuloksia. Lisäksi indikaattoreita pitäisi olla kolmannella eli eh, edunsaajien ja yritysten tasolla ja näin voidaan kerätä tietoja siitä, onko, mikä vaikutus PK, tiettyyn pk-yritykseen on ollut loppujen lopuksi. Tämä indikaattoreista nyt siirrymme sitten ohjelmatasolle. Kuten sanoin jo, ohjelman monimutkaisuutta ja hajaantuneisuutta pitäisi vähentää. Yksinkertaistamista pitäisi tehdä ja lisäksi yhteyksiä pitäisi luoda muihin eu toimiin toisaalta kohesiopolitiikan välineisiin, nimittäin pitäisi luoda yhteyksiä paikallisiin ja alueellisiin toimijoihin, jotka ovat toteuttamisesta vastuuseen. Lisäksi yhteyksiä pitäisi luoda Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituuttiin ja muihin koulutustahoisiin. Ja sitten tietysti kansalliset yhteisverkostot pitäisi ottaa myös käyttöön. joitakin toimia äh, pidettiin hyvin myönteisinä, neuvontapalveluja ja verkostotoimia pidettiin hyvinä. Ja, ja lisäksi sitten tämä PK-yritysten viikko voisi toimia palautteen äh, lähteenä komissiolle. Ja ää, äh, naisia, naisyrittäjyyden asiaa pitäisi tarkastella edelleen. Siellä on edelleen ongelmia. Olisi ehkä hyvä tehdä erillisiä arviointeja alakohtaisista toimista. Esimerkiksi matkailualalla on omanlaisia toimia ja olisi ehkä hyvä tehdä arviointi näiden toimien vaikuttavuudesta. PK-yrityksiin liittyvä erityisaiheita sitten seuraavaksi. kun puhumme pk-yrityksistä, meidän pitää erottaa pk-yritykset koon, teollisuuden alan, innovointiasteen ja yrityksen sisäisen tutkimuskapasiteetin suhteen. Joissakin yrityksissä tehdään hyvin korkeatasoista tutkimusta. Eli tässä pitäisi huomioida pk-yritysten erityisominaisuudet ja näin voitaisiin käyttää eri rahoitusmuotoja. Lisäksi olisi hyvä, jos tehtäisiin tutkimus erityisesti niistä pk-yrityksistä, jotka yrittävät hakea tukea tai saada yhteyksiä, mutta sitten eivät loppujen lopuksi käytä näitä välineitä hyväkseen, silloin pitäisi kysyä, miksi he eivät jatkaneet tällä tiellä. Sitä pitäisi ö, analysoida. Lisäksi viive luoton hakemisen ja saamisen välillä, sitä ei olla tutkittu näissä raporteissa. Se, sitä pitäisi ehkä tutkia, sillä se on usein iso este komission ohjelmien menestykselle. Lopuksi sitten asiantuntijat huomauttivat, että rahoitusvälineiden pitäisi olla riskihakuisempia. Tietysti keskusteluja tulee nyt Horisontti 2020 ohjelman suhteen ja yhteishallintoa pitäisi hallinnoida omalla oikeuspuitteella tai sitten pk-yritysten tuki pitäisi keskittää yhteen ohjelmaan, esimerkiksi Kosmeen. Nämä olivat siis tutkimuksemme tuloksia ja nyt mielen vastaamme kysymyksiin olemme innolla keskustelua. Kiitos. Kiitokset teille molemmille näistä tästä esittelystä ja mielenkiintoisista tuloksista. Nyt haluaisin antaa komissiolle myös puheenvuoron, mutta ensin jäseniltä, kuka haluaisi käyttää puheenvuoron siihen, mitä me tässä olemme kuulleet. Tällä hetkellä ei näytä olevan kysymyksiä. Tässä oli koko joukko suosituksia. Miten komissio nyt sitten arvioi nämä suositukset? Ovatko ne komission puolelta positiivisia vai miten te tähän suhtaudutte? Kuka puhuu komission puolesta? One. Yes, working. Thank you. Um, um, and I would say yes, we do welcome very much. Kiitos, kiitos paljon tästä raportista. Se antoi paljon hyödyllisiä suosituksia tästä ohjelmasta. Ja olemme tyytyväisiä siitä, että suurin osa näistä suosituksista sopii yhteen komission arvioihin ja eh, näihin eri arvioihin, mitä ollaan tehty SIPin ja sen alaohjelmien yhteydessä. Komission kanta on eh, esitetty raportissa, joka on jaettu parlamentille neuvostolle 15. tammikuuta 2013. Joten äh, tässä on paljon äh, yhteyttä komission äh, tulosten ja arvioiden ja tämän tutkimuksen välillä. Molemmat asiakirjat toteavat sen, että SIP ja erityisesti EIP-pilari on ollut menestyksekäs ohjelma. Ja jos katsotaan SIPin lopullista arviointia, niin sanota, tässä sanotaan, että lopullisen arvioinnin todisteet osoittavat, että SIP ja sen alaohjelmat ovat kaikki toimineet hyvällä tavalla. Ja, ja SIPistä on tullut tällainen innovaation edistäjä monissa tapauksissa olemme samaa mieltä näistä suosituksista. Ja ehkäpä kuitenkin vielä ai, tämän, näiden arvioiden aikatauluista, se luonnollisesti se tehtiin oikeusperustan pohjalta, mutta jos on mahdollisuus, niin voisi tehdä todellisen lopullisen arvion siinä vaiheessa, kun lähes kaikki tulokset on saatu. Mutta silloin se tulisi hyvin myöhään tämän prosessin aikana. Jos katsotaan esimerkiksi rahoitusvälineitä, vuoden 2013 lopussa sitoumus aikakausi päättyy, mutta EIPllä on kuitenkin vielä muutama vuosi aikaa tehdä sopimuksia ja antaa lainatakuita PK-yrityksille, jotka sitten itse käyttävät niitä monen vuoden aikana joten ei välttämättä edes seuraavan äh, rahoituskehyksen aikana, vaan vasta sitten sen sitä seuraavan. Joten siis me voimme ennen ohjelman loppua, jotta voitaisiin tavallaan hyödyntää positiivisia tuloksia, äh, tehdä arvio. Ja näin komissio tekeekin. Ja näin tehtiin esimerkiksi viime vuoden aikana CIP ja EIP täytäntöönpanossa. Mutta siis hyvin monia näistä suosituksista on otettu mukaan tähän komission arvioon näistä ohjelmista. Ja jos katsotaan tätä klusteria tai tätä näiden kolmen ohjelman yhteyttä, jotka ovat kolme erillistä tavoitetta kuitenkin, niin voisi sanoa, että tämä uusi monivuotinen rahoituskehys, siinä tämä logiikka on hieman muuttunut, kun me toimme Horizon 2020 eh, innovoinnin ja sitten taas kosmiohjelmaan enemmän tätä kilpailukykyä. Mitä tulee sitten indikaattoreihin, joka on myös toinen tärkeä klusteri, me olemme saaneet eh, indikaattoreista arviointeja ja me olemme myös tehneet erityisarvioita indikaattoreista. Ja nyt kun me suunnittelemme kosmiohjelman täytäntöönpanoa, olemme käyttäneet myös ulkoisten asiantuntijoiden osaamista, jotta voitaisiin todellakin valmistella myös valvonta ja arviointi kehystä kosmille ihan täytäntöönpanotasosta lähtien ja oikeusperustoissa luonnollisesti on johdonmukaiset indikaattorit kautta ohjelmien. Ja näistä on puhuttu trilogiassa teknisellä tasolla ihan näinä päivinä. Ja komission puolelta me olemme aika luottavaisia siitä, että lopputuloksena me saamme näille ohjelmille hyvät indikaattorit. En nyt tässä lähde yksityiskohtaisesti käsittelemään näitä suosituksia, ellei teillä ole jotain erityisiä kysymyksiä. Mutta ehkä kuitenkin vain tämä viimeinen luku komission raportista, jonka vai mainitsin, jossa kehotetaan parlamenttia ja neuvostoa käyttämään hyödyksi näitä suosituksia siinä vaiheessa, kun ohjelmista lopullisesti päätetään. Ja nyt me olemme nimenomaan tässä viimeisessä vaiheessa, hyväksymisvaiheessa. Kiitos. Kiitos komission näkemyksestä. Onko teillä mitään puheenvuoroa? Paul Rybik, ole hyvä. Haluaisin kiittää sydämellisesti tästä arvioinnista. Me parlamentissa varmasti vedämme tästä johtopäätöksemme. Kosme ja Horisontti 2020 ovat tietysti tässä tärkeässä roolissa ja kiitän kovasti kaikkia, jotka olivat tehneet tämän parissa töitä. Kiitos. No. Kiitos. Halusitteko te vielä täydentää jotakin? Olkaa hyvä. Kiitos. Halusin oikeastaan vain eh, sanoa, että kohesiopolitiikassa on myös eh, varoja eh, rahoitusinstrumenteissa tai välineissä ja viimeisimmässä se oli 8,9 miljardia ja tässä se on 1,3 1,2 miljardia pk-yrityksille. Ja seuraavalla jaksolla, aikajaksolla on hyvin tärkeää löytää näiden välinen synergia ja myös rajat, koska tässä tavallaan on kaksi rinnakkaista välinettä. Ja, das ist ein wichtiger Hinweis. Niin, tämä oli tärkeä. Tämä oli tärkeä asia kysymys kuuluu vain, miten tämä sitten voidaan turvata, mutta komission edustajahan siihen myös viittasi, että se on myös komissiolle tärkeää. Me yhdessä aluepoliittisen valiokunnan kanssa, Ryb ja minä, me tulemme heidän kanssaan myös puhumaan tästä. Kiitokset hyvin mielenkiintoisista ajatuksista te olette tutkineet EUn hyvin tärkeätä ohjelmaa. Muistan SIP-ohjelman käynnistämisessä, kun kollega Hatzimakakis sanoi, että, tai hän oli hyvin skeptinen siitä, että tuleeko tämä ohjelma täyttämään tavoitteensa sen vuoksi, että ei ole tarpeeksi rahoja. Ja nyt se, mitä te olette tässä esitelleet, niin tässä on ollut ihan selviä vaikutuksia ja tuloksia. Ja olen sitä mieltä, että PK yritykset ovat työllisyyden selkäranka. Ja kun katsoo tänä päivänä esimerkiksi äh, tätä uutta taloutta, saksalaista äh, yritystä SAP tai äh, autoteollisuutta tai mitä tahansa, me emme tiedä, miten PK-yritys tänä päivänä perustettuna ehkäpä huomenna onkin sitten suuryritys. Että tämä on hyvin tärkeä aihe. Ja oli hyvä, että me saimme käsitellä tätä tutkimusta. Muita puheenvuoropyyntöjä tässä ei ole. Kiitän sydämellisesti teitä tästä näiden tulosten esittelystä. Ja mikäli meillä jälkeenpäin olisi vielä kysymyksiä, niin varmasti saamme kirjallisesti niihin myöhemmin vastauksen. Kiitos. Und dann können wir von den kleinen und mittleren Unternehmen zu einem ziemlich großen. Ja nyt sitten siirrytään PK-yrityksistä huomattavasti suurempaan. Seuraava tutkimus, joka meille esitellään, kun vaihdamme ihmiset tänne eteen. Nyt on siis kysymys tutkimuksesta. ITER-hankkeen uudelleenjärjestelymahdollisuudet kannattavuuden parantamiseksi. Eli tässä on kustannustehokkuudesta erityisesti kysymys. Ja nyt sitten valmistellaan tässä vielä tätä tekniikkaa. No niin, tervetuloa tänne, mutta annan ensin äh, kuitenkin äh, esittelijälle puheenvuoron, mikäli hän sitä haluaa. Jens Kajer, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Budjettivalvojina ja budjetti-ihmisinä me olemme jo aikaisemminkin käsitelleet hyvin äh, intensiivisesti koko ITER-hanketta, riippumatta siitä, mitä mieltä tästä projektista on, niin kuitenkin tässä on tapahtunut suuria kustannus, kustannuksen kasvuja siinä vaiheessa, kun ITER oikeastaan muuttui suunnitelmasta todelliseksi projektiksi. Ja silloin kustannukset nousivat todella jyrkästi Euroopan puolelta. Seitsemän miljardia euroa ja valiokunta sitten etsi tämän ongelman syytä. Meillä oli myös yhteinen valtuuskunta, joka lähti sitten tänne rakennuspaikalle, jossa tätä fuusioreaktoria rakennettiin. jonka, tai siis jossa on tarkoitus tutkia fuusioteknologian käytettävyyttä. No, syyt kävivät hyvin selvästi esiin, kuten projektien hallinnassa usein käy. Eli oli tutkimus, joka arvioi kustannukset ja sitten kun on konkreettinen rakennuspaikka ja kun kuljetus kulut ovat selvät ja projekti lähtee kehittymään, niin sitten kustannukset, eh, sellaiset kustannukset eh, jota ei haluttu nähdä tai ei nähty, käyvät selväksi. Eli kysymys oli sitten siitä, että kuka sitten hoitaa nämä lisäkustannukset. Ja neuvoston ajatus oli, että Euroopan, käytettäisiin Euroopan unionin yleistä tutkimuselintä. No, kuitenkin kaikkein optimistisimmatkin, tämä teknologian optimistisimmatkin kannattajat ajattelevat, siis kun luvut ovat, että 2030 plus X olisi se vuosi, jolloin fuusioteknologia voisi olla jo teollisuutta. Eli miten, jos mietitään justin esimerkiksi energian varmuutta, niin emme me voineet käyttää tutkimus- elimen kaikkia rahoja ITERin rahoittamiseksi. Eli tämä oli hyvin vaikea kysymys jäsenvaltioiden neuvoston ja Euroopan parlamentin kesken eh, budjettiviranomaisena, kun mietimme, miten nämä kustannukset nyt sitten hoidetaan. Ja me hoidimme tämän, mutta kuitenkin kysymys jäi. Ja tämä olikin minulle se motivaatio pyytää tätä tutkimusta. Nimittäin ensinnäkin onko meillä kaikki riskit tiedossa toisekseen, missä tämän projektin äh, organisoinnissa voidaan vielä mahdollisesti tehdä säästöjä. Ja toivomme, että tämä tutkimus antaisi tästä tähän vastauksia. Minä en kuulu niihin henkilöihin, jotka ovat sitä mieltä, että huonot uutiset äh, ovat hyviä äh, uutisia mutta jos politiikalla on hyvä uutinen, niin silloin se todellakin on hyvä uutinen. Mutta en tässä lähde ennalta arvioimaan näitä tuloksia, mutta uskon, että tämä tutkimus voi osoittaa, että ITER-projekti on kehittynyt myös hallintokustannuksiltaan paremmin. Tietenkin on vielä kaiken näköisiä haasteita ja vaatimuksia, joka tulee antamaan myös meille materiaalia poliittisiin keskusteluihin komission ja neuvoston kanssa. Samoin kuin myös budjetin laadinnassa ja ITERin vastuuvapauden myöntämisessä. Samoin kuin tämä uusi eurooppalainen virasto, jonka johtaja on täällä paikalla. Kiitos esittelijälle joka tätä tutkimusta pyysi. Nyt sitten seuraavaksi Rova Brynäkel ja sitten kollegat täällä edessä. Merci, monsieur le président. Je me permets une petite... Kiitoksia puheenjohtaja. Pieni johdanto ennen kuin kollegani kertovat tästä tutkimustyöstä. Erstan Young. Tämän, tämän tiimin tehtävänä oli arvioida poliittisesti tätä, tai on tehnyt tämän tutkimuksen. Kiittäisin sen Senkairia. Tutkimus tehtiin 2012 heinäkuun ja tämän vuoden helmikuun välillä. Ja se koostui siitä, että analysoitiin hintojen, menojen hallinnointia, rajaamista, siis tässä yhteisessä ITER-hankkeessa, jossa kehitetään fuusioenergia, ja tämä Fusion for Energy on juuri se taho, joka on tässä pääkohteena. Emme aio analysoida kustannuksia globaalisti ITERin kohdalla, varsinaisesti pelkästään keskitymme tähän Fusion for Energy-virastoon. On, tehtiin 42 haastattelua. Me haluamme kiittää myös näitä tahoja. F4E henkilökuntaa, komission henkilökuntaa, meppejä, jäsenvaltioiden edustajia – ja sitten tehtiin myös tällainen vertailuanalyysi, jonka kautta pystyimme tapaamaan yhteisiä, yhteisyrityksiä, joilla on vastaava asema EU-ssa. Kiitos äh, tästä alustuksesta ja nyt sitten annan tänne eteen puheenvuoron. Merci äh, de... Kiitoksia, että saan puhua puheenvuoron ihan nopeasti. Esittelen hiukan tätä taustaa tutkimukselle, vaikkakin avain kysymykset tulivat jo esiin äskeisissä puheenvuoroissa. Joten ITER-hankkeessa on kyse yhteis- tieteellisestä yhteistyöstä, se on kansainvälistä tieteellistä yhteistyötä. Siihen, siinä on mukana seitsemän kumppania, seitsemän rahoittajaa, ja tarkoituksena on osoittaa ydinfuusion käyttökelpoisuus lähteenä. Joten tämä lyhyesti muistutuksena nämä seitsemän yhteistyökumppania hankkeessa ovat EU tietenkin, USA, Venäjä, Kiina, Japani, Etelä-Korea ja Intia. niin kuin herra Geyer mainitsi, ensimmäisten vuosien aikana projektissa todettiin, että kustannukset todellakin räjähtivät tavallaan, niin kuin hän itsekin sanoi, ensimmäinen alunper, al, alkuperäinen arvio, kustannusarvio ITER-hankkeessa puhuttiin 5,9 miljardista eurosta – ja näin ollen EUn osuus olisi 2,7 miljardia euroa. Aika nopeasti todettiin, että nämä arviot olivat todella riittämättömiä, budjetti ylitettäisiin. Ja sitten tehtiin toinen kustannusarvio vuonna 2008 jo, ja silloin arvioitiin, että kokonaiskustannukset EUlle olisivat noin 7,2 miljardia euroa. 5,9 miljardia menisi euro, EU, EUn piikkiin Euratomin kautta. Keskustelujen jälkeen olivat aika hankalia ja monimutkaisia. 2010 saatiin lopultakin aikaan sopimus asiasta. EU päätti vahvistaa sitoumuksensa hankkeen onnistumiseksi ja laajensi osallistumisen 6,6 miljardiin euroon. Tämä olisi siis kattona 6,6 miljardia, jotta toteutettaisiin ensimmäinen vaihe hanketta vuoteen 2020 mennessä. tästä kuvasta voitte hiukan konkreettisesti nähdä aika nopeasti, miten F4E-virasto on todellakin ITER-hankkeen ytimessä, koska virasto on tällainen vastapuoli ITER organisaatio, joka hoitaa tietysti tätä hanketta eteenpäin. Ja sitten toisaalta on teollisuustutkimuslaboratoriot, jotka ovat myös mukana toteutuksessa. Joten Energy, Fusion for Energy hoitaa asioita ta- taloudellisesti esimerkiksi, jota saada, talousta apua, jota saadaan muun muassa EUta. Tässä muutamia lukuja, joista saa myös kuvaa viraston toiminnasta 2011 F4E-virasto e sai noin 492 miljoonaa euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksusito, maksumäärärahoina noin 264 miljoonaa euroa. Siis 99,7 prosenttia sitoumuksina, lähes kokonaissumma. Jos tarkastellaan tätä viereistä kaaviota, niin näkee ensimmäiset indikaattorit siitä, kuinka puutteita tässä virastolla on, koska voidaan todeta, että neljän viimeisen vuoden aikana, ennen vuotta 2011 siis kustannukset toimintabudjetissa todellakin ka- ka- kasvavat räjähdysmäisesti, kun taas hallintokustannukset jos nekin nousevat huomattavasti, niin silti ne olivat vielä paljon vähäisemmissä mittasuhteissa. Joten näiden neljän vuoden aikana tehokkuutta operatiivisesti saatiin aikaan virastossa. Se voidaan mitata tällä tavalla, niin kuin näette. Sitten tämän nopean johdannon jälkeen esittelen teille kuusi peruspäätelmää, johtopäätöstä tutkimuksestamme. Ensimmäinen johtopäätös. Se on todella ratkaisevan tärkeä. Kustannusten nousu ITER-hankkeessa on pitkälti peräisin itse projektista – ja tässä, on teki, tässä nämä tekijät eivät kuulu, tai, tai virasto itse ei pysty tähän vaikuttamaan. F4E-virasto e on vain se taho, joka hallinnoi, täytäntöön panee EUn osuuksia, mutta tekninen puoli kuuluu ITERin järjest, ITER-järjestölle ja tilaukset tulevat myös sieltä ja virasto on vain välikätenä ja suorittaa nämä tilaukset, joita ITER asettaa tai josta se päättää. Sitten toinen kohta. F4E on ainutlaatuinen, erityinen järjestö, kun ajatellaan eurooppalaisia virastoja kokonaisuudessaan, se kehittyy ympäristössä, joka on todella monimutkainen. Se ei voi juurikaan itse vaikuttaa tätä, tämän takia toimintaansa. Ja loppujen lopuksi on aika vähän mahdollisuuksia itse saada aikaan parempaa kustannustehokkuutta ja hallinnoida menoja paremmin tai kontrolloida menoja paremmin, koska se ei pysty vaikuttamaan ympäristöönsä. Sitten kolmas kohta päätelmissä. Ensimmäiset vaikeudet, joita virastolla oli, tulivat esiin aika nopeasti. Ne koskevat erityisesti sen hallintorakenteita ja johtoa, ja tästä meidän loppupäätöksemme on, että nämä alkuperäiset ongelmat on tunnistettu ja pikkuhiljaa niihin on tartuttu. Ja vaikka vielä on aika varhaista, mitään lopullisia johtopäätöksiä asiasta esittää, mitä tulee siis johtoon ja viraston hallintorakenteisiin, niin kuitenkin näyttää aika selvästi siltä, että pohja on vahvistunut ja nyt näyttää siltä, että F4Ellä on riittävän vahvat rakenteet, jotta se voi tarttua tule, tuleviin haasteisiin ja tehtäviin. Neljäs loppupäätös, loppupäätelmä koskee mahdollisia parannuskohtia vieläkin on sellaisia alueita jäljellä, joilla on todettu, että voidaan edelleen parantaa tilannetta, vaikkakin toistan jälleen kustannusten hallinnointi toimesta on aika rajoitettua. Mutta kuitenkin on pystytty huomaamaan joitakin alueita, kuten äh, tarjouskilpailut, äh, ihmiset voimavarat ja niihin liittyvät prosessit, seuranta, sisäinen valvonta. Viraston toiminnassa täällä voidaan löytää säästöjä. Viides kohta. Se koskee tällaista viraston kykyä reagoida odottamattomiin tapahtumiin. Ja tietenkin tässä kohdassa, niin kuin on jo korostettu, meistä tuntuu siltä, että viraston yksi pelkkä kustannusten kontrollointi ei riitä, jotta se pystyisi rakentamaan itselleen tällaisen lisää- tai varaa rahastoon. Ja näin ollen virasto on aika epävarmassa tilanteessa jatkuvasti ja se on haavoittuvainen kun ajatellaan ne poliittista epävarmuutta, joka ympäröi kaikesta huolimatta ITER-hanketta. Samoin rahoitus on epävarmalla pohjalla. Se liittyy tähän. Ja vielä sitten viimeinen loppupäätelmä tutkimuksestamme. Se koskee vertailevia tutkimuksia, paljon vertailuja. Tämä oli yksi tutkimuksen aihealueista ja tehtävänannostamme jälleen kerran. Kun ajatellaan tätä aivan erityistä luonnetta, joka, joka F4E-virastolla on, sai meidät siihen lopputulokseen, että valiovertailu ei ollut tässä sopivin johtuen siitä, että oikeastaan ei ole vastaavia rakenteita muualla olemassa. Ja näin ollen tämä olisi tällaista lisätoimintaa, vaikka virasto on jo tehnyt, siellä on tehty jo monia seuranta- ja tarkastus missiota, joten tämä vain tekisi tämän toiminnan turhan raskaaksi. Nyt kun nämä tärkeimmät loppupäätelmät teille esittelin, annan puheenvuoron kollegalleni, jotta hän voi kertoa vielä jostakin tulo, erityiseksi tuloksista ja suosituksista, jotka ovat nousseet esille tästä tutkimuksesta. Thank you, Louis. I'm going to continue in English now. Kiitoksia. Jatkan nyt englanniksi. Joten puhun tästä neljännestä johtopäätöksestä, jossa huomasimme useitakin eri alueita, joilla parannusta voitaisiin saada aikaan virastossa huolimatta näistä sisäsyntyisistä rajoituksista, joita sillä on ja joihin kollegani jo viittasi. Ensimmäinen alue, joka todella nousi vahvasti esiin, ja oikeastaan ainoa alue, jolla todellakin voidaan saada tarvittavia säästöjä aikaan ja voidaan saada varavaroja, on juuri hankintapuoli, vaikkakin marginaalikustannusten säästössä hankintojen kohdalla on myös rakenteellisesti rajoittunutta, koska markkinat ovat niin kapeat Voimme ottaa esille seuraavia kysymyksiä. F4E on tehnyt paljon työtä äh, hankintojen kohdalla. Se on ollut yhteistä teollisuuteen ja virastoihin, jotka toimivat tällä alalla Euroopassa. Ja ovat tehneet myös tutkimuksia ymmärtäkseen paremmin markkinoiden toimintaa ja voisivat ennakoida kustannuksiin liittyviä riskejä niin, että voivat, niihin voidaan tehokkaasti myös tarttua. Sitten toinen seikka. F4 ja E-virasto varsin tehokkaasti on kääntynyt teollisuuden puoleen, sopeuttanut käytäntöjä ja rekrytoinut teollis mahdollisuudesta henkilöitä tarttumaan näihin hankintakysymysongelmiin. Varhaisessa vaiheessa virastossa kävi ilmi tällaisia hallinnollisia heikkouksia, ja tässä luotiin johtokunta ja pyrittiin myös tällainen rahoituskomitea. Tätä kautta hallinnointi on voistunut keskittyä strategisempiin kysymyksiin. En nyt kerro tarkemmin yksityiskohdista. Sitten huolimatta selkeistä parannuksista hallinnossa voimme todeta haastojen myötä, että hallintokoneisto on jonkun verran heidas. Viraston täytyy laatia tavallaan työsuunnitelmalta joka vuosi ja puuttuu aina sekä kun tietää tulevasta vuodesta ja se voi aiheuttaa sitten muutoksia työsuunnitelmaan. Siinä, siihen voi mennä kuusikin kuukautta ennen kuin tämä voidaan validoida tarvittavissa tarvittavilla tahoilla. Sitten tutkimus käsitelty myös johtoon. Ja tällainen tehtiin heti ennen meidän tutkimustamme. Ja tässä todettiin, että pitää parantaa sitä, miten määritellään tämä kustannussäästöstrategia ja miten arvioidaan ja harjoitetaan seurantaa strategian kohdalla aivan erityisesti. Tarvit, tar, jos vain pystytään, niin käytetään selkeitä objektiiveja ja indikaattoreita. Mitä jäsenvaltioiden osuuteen virastolle tulee, Tämä liittyy myös näihin arviointikysymyksiin. Meidän mielestämme on varsin vähän poliittista tahtoa jäsenvaltiotasolla maksaa lisää puhdasta rahaa ja tämä voi synnyttää aika vakaviakin ongelmia, kun ajatellaan epävarmaa asemaa, jossa F4E-virasto e on ollut, koska sillä ei ole tällaista varabudjettia tavallaan. Sitten toiseksi suurin osa jäsenvaltioiden edustajista, joita kuultiin, puhuivat Euroopan fuusiolaboratorioista. Tätä kautta heidän mielestään voitaisiin tehokkaasti lisätä jäsenvaltioiden osuuksia. Kun näin on tehty ITER-projektin alusta lähtien, niin kansalliset fuusiolaboratoriot – niiden kohdalla niiden budjetit ovat huomattavasti laskeneet ja kansallisviranomaiset ovat luvanneet, että tätä korvattaisiin apurahojen myötä. F4Elle e kuitenkaan ei, näin ei ole käytännössä tapahtunut. Vaikka meistä tarvitaan uusi tapa kansallisten toiminnalle, kansallisten fuusiolaboratorioiden kanssa, niin kuitenkin, jotta varmistetaan se, että EUlla on tarpeeksi älyllistä kapasiteettia hyötyä tästä ITER-hankkeesta, niin olemme kuitenkin aika skeptisiä sen suhteen, miten saadaan kustannustehokkuutta aikaan, jos käännytään fuusiolaboratorioiden puoleen hankintakysymyksissä ja, var- ja laitteiston hankinnassa. Tähän liittyy myös jotakin juridisia esteitä, kilpailupoliittisia kysymyksiä ja se seikka, että monet laboratoriot eivät voi kantaa tällaisia vastuita, jotka liittyvät näihin hankevalmistuksiin interin yhteydessä tai laitevalmistuksiin, kun täytäntöön pannaan sitten valvonta- ja seurausjärjestelmiä Tämä on lisääntynyt viimeisen kahden vuoden aikana, erityisesti vuodesta 2011, kun hallintorakenne muuttui. Virasto on ottanut käyttöön standardinomaisia valvontajärjestelmiä ja se käyttää sisäisiä, sisäistä raportointijärjestelmää, arvioi laatua ja tiedot näistä kysymyksistä ovat huomattavasti parantuneet, vaikkakin sidosryhmät ovat jo todenneet, että seuraava viraston vaihe on se, että se pystyy paremmin integroimaan tietoja eri järjestelmistä. F4E ITER-toimintojen lisäksi on ottanut kantaakseen jotakin rinnakkaisia toimia, jotka liittyvät laajempiin lähestymissopimuksiin ja silloin myös muita kokeiluhankkeita, myös sisäisissä asiakirjoissa on jo korostettu, että rinnakkaistoiminnan tiiviyttä ehkä joudutaan uudelleen pohtimaan. jos syntyy vielä lisää budjettiin liittyviä ongelmia. Sitten lopuksi tämänhetkinen henkilöstösääntö ehkä ei ole sopivin F4E-virastolle komission virkamiesten urakehitys ei välttämättä sovi yhteen F4En tarpeiden kanssa. Ja tähän liittyy myös muita ongelmia, kuten Barcelonassa elinkustannukset on vaikea houkutella sinne laadukasta johtohenkilöstöä. Tässä äh, nämä erityiset loppupäätelmät ja suositukset meidän tutkimuksessamme, tutkimuskestamme. For the presentation. Kiitokset äh, tästä esittelystä, tutkimuksen esittelystä. Nyt avaan keskustelun. Mehän olemme Iteristä puhuneet aikaisemminkin kun äh, tässä nyt olen lukenut nämä teidän laajat ja kattavat tutkimuksenne, niin energiafuusio ei välttämättä kaikkia ongelmia ratkaise. Tämä jännittävä kysymys on, koska näitä tuloksia tulee. Tähän on kuitenkin pumpattu jo aikamoisia määriä rahaa. Mutta tästä ehkä puhumme enemmän ydinfyysikkojen ja muiden tiedemiesten kanssa. Ja vähemmän tämän valvovan tai ekonomien kanssa. Tai ehkäpä te voitte kertoa kuitenkin näkemyksistänne. Valchitis, Kaija, Mulder ja Holmeier. Kiitos puheenjohtaja. Olen samaa mieltä teidän kanssanne. tämän ITERin kattavuuden kanssa. Hallintomenettelyiden ITER-projektissa pitäisi olla realistisia, eikä pitäisi mitenkään erotella tätä hanketta muista, kun puhumme kustannuksesta. Esittelijä on yrittänyt osoittaa meille, että ongelmia kyllä ratkaistaan, mutta mutta on kyllä todettava, että EU-valtioissa on yhä vähemmän poliittista tahtoa rahoittaa tätä hanketta. Se tietysti aiheuttaa levottomuutta. Jokin aika sitten vierailin yhdessä suuressa yrityksessä, jossa toteutetaan myös tällaisia suuria hankkeita. Nämä hankkeet jaetaan vaiheisiin ja jokaisen vaiheen jälkeen tehdään arviointi. Tämä yritys toimii geneettisen tutkimuksen alalla. Tämä tutkimuksen alahan on yhtä monimutkainen ala kuin ydinfuusio. Jokaisen vaiheen jälkeen hanke siis arvioidaan ja jos tullaan siihen tulokseen, että tavoitteita ei ole saavutettu, silloin rahoituksen jatkosta keskustellaan heti. En ole nyt tämän alan asiantuntija, mutta me olemme tietyllä tavalla varojen valvonnan asiantuntijoita. Siksi meidän pitäisi nämä jo suoritetut vaiheet arvioida ja sitten vaiheen, seuraavan kahden vuoden vaiheen jälkeen pitäisi tämä kahden vuoden vaihe sitten taas arvioida. Rahon antajien ja EU-jäsenvaltioiden poliittinen tahto on vähentynyt – Joten siksi tilintarkastustuomioistuimen pitäisi antaa meille tiettyjä suosituksia tästä hankkeesta. Kiitos. Kollega Kiitos. Minulla on ollut mahdollisuus keskustella asiasta ensin Jangin kollegoiden kanssa. Minusta tämä tutkimus on ihan avuksi, kun se muistuttaa meitä tästä tilanteesta, joka luonnollisesti on, tekee vaikeaksi vertailut, koska tällaista konetta ei vielä ole olemassa. Laitetta ei ole vielä olemassa ja sen takia se eh, heikentää viraston neuvotteluasemaa huomattavasti. Toisaalta komissiolle ITER on ollut eh, tällainen myrkkypilleri vähän niin kuin kreikkalaisten trojan, trojalainen hevonen, jonka trojalaiset heille antoivat. Joten vastuu kustannusten nousustahan jää luonnollisesti komission poliittiseen vastuuseen, kun taas sitten poliittinen hallinta ei välttämättä sovellu tällaiseen suurimittaiseen teollisuusprojektiin. Ja kun olen nyt lukenut tämän tutkimuksen, niin luonnollisesti on tiettyjä erityisiä vaatimuksia, joita asetetaan henkilökunnalle liittyen joko teolliseen tai tieteelliseen kokemukseen. On hyvin vaikeaa yhdistää sitten taas henkilöstösääntöön niin silloinhan tämä merkitsee sitä, että jossain on tehtävä kompromisseja joko henkilöstösäännön suuntaan, mutta sehän on kiveen hakattu, taikka sitten henkilökunnan suhteen, joka taas sitten voi vaikuttaa toime- täytäntöönpanon laatuun, ja sehän ei ole meille hyväksi. Ja mitä tulee näihin rinnakkaisuuksiin, johon täällä viitattiin, se on minun mielestäni asia, joka pitäisi herättää huolta. Ja jos näin on, ehkäpä me voimme vielä kuulla komissiota, että ITER, joka on siis tämä kattojärjestö, ja fuusio energiassa, että siinä ne ottaisivat vastuun näistä rinnakkaisista toimista. Eli siis on ollut erilaisia tutkimuksia, jotka liittyvät fuusioon, mutta eivät kuitenkaan ole hyvin läheisiä tämän projektin täytäntöönpanon kanssa, mutta kuitenkin kysymyksessä on kustannustekijä. Ja jos haluaa, että nämä toimet kuitenkin toteutetaan, niin silloinhan budjettiviranomaisena täytyy myös miettiä, kuka tämän sitten maksaa. Joten siltä osin tämä tutkimus on nyt antanut jälleen eh, uusia ajatuksia siitä, mihinkä meidän pitäisi poliittisesti tarttua. Mutta tämä on vuoropuhelu, joka meidän pitää käydä viraston kanssa, samoin kuin myös komission kanssa. Kiitos. Kiitos sitten kollega Mylder. Thanks, eh, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Jos muistan oikein, niin niin 30 vuotta sitten kuulin, että ydinfuusio on todellisuutta 30 vuoden päästä. Eli tämä on siis todellakin edelleenkin vaikea hanke. Jos nyt ymmärsin oikein herra Dennistin sanoman, niin virastolle on mahdotonta ennakoida kuluja, eli kustannusten säästäminen on hyvin vaikeaa. Ja tämä on tietysti suuri ongelma talousarviovalvontavaliokunnalle, sillä ITERille on olemassa talousarvio seuraaville seitsemälle vuodelle. Ja nyt sitten kustannukset saavat, saattavat kasvaa huomattavasti. Olisiko teidän mahdollista ennakoida kuluja jotenkin? Ja onko mahdollista, että fuusio on jossain vaiheessa hyvä energian lähde. Ja onko ähm, teidän mitä mielipidettä siitä, onko tämä hyväksytty talousarvio seuraavaksi vuosiksi oikea talousarvio? Kiitos sitten Monika Holmajer. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, Ensinnäkin tässä on kysymys erittäin monimutkaisesta tutkimusprojektista, joka on yhtäältä hyvin kunnianhimoinen ja toisaalta, kuten kollega Gajar eh, sanoi, on ihan omalaatuinen, ainutlaatuinen. Ja tämä, eh, tut, tämä, tällä tutkimuksen alalla on vielä paljon tutkimattomia osioita, joka tietenkin aiheuttaa aikamoisia haasteita. Se, mitä minä tässä Viime kuukausina olen intensiivisesti tehnyt Fusion for Energy samoin kuin ITERin organisaation kanssa, mikä on ongelma meille ja monille muille liittyy siihen, että meillä on tässä, me olemme tekemissä kansainvälisen konsortion kanssa. Ja koska tämä projekti on jaettu moniin osiin, niin yhteistyö ja työn organisointi ja niiden yhdistäminen. Eli siis voisi sanoa, että ei ainakaan yhteistyö ole muuttunut yksinkertaisemmaksi. Sen vuoksi, että niin monet mantereet ja maat ovat tässä mukana, niin ei se luista silloin ainakaan helpommin. Ja esimerkiksi koordinaatio ei ole helpottunut, vaan äh, nyt syntyy erilaisia kitkoja ja ne täytyy ratkaista. Fusion for Energy on asia, jota Eh, jonka parissa on työskennelty hyvin intensiivisesti ja työskennellään edelleen. Fusion for Energy on eh, erittäin suuri esimerkiksi liittyen julkisten hankintojen kokoon ja monimutkaisuuteen. Se on eh, johtanut varsinaiseen maratonprosessiin. Kollega kysyi myös näistä eri osioista, niin Fusion for Energy tai ITER-ohjelma on vasta nyt tietyssä vaiheessa, siinä vaiheessa, jossa tämä ryhtyy muuttumaan mielenkiintoiseksi. Tähän mennessä me olemme vain antaneet käyttöön rakennuksia ja organisoitu henkilökuntaa ja niin edelleen ja näin edelleen. Mutta nyt vasta oikeastaan on ryhdytty tekemään tätä varsinaista tutkimusprojektia, jossa eh, myös tulee kaikkein suurimmat haasteet sitten meille. Se, mikä minusta olisi tärkeää, olisi se, että me optimisoimme työn organisointia. Euroopan unioni antaa kuitenkin eniten varoja ja kuitenkin sillä on hyvin vaatimaton rooli tässä konsortiossa. Ja tämä on ongelma myös koko ITER-organisaatiossa, joka sitten taas on aiheuttanut suuria ongelmia Fusion for Energy-projektille. Minusta Euroopan unionin pitäisi ITERin organisaation sisällä saada ja vaatia itselleen selkeämpi asema, koska ei se nyt ole riittävää, että Euroopan komissiolla on siellä yksi paikka, mutta samanaikaisesti taloudelliset seuraamukset ovat suuret, että meidän pitäisi taata rahoitus. Ja kuitenkaan meillä ei ole suuria mahdollisuuksia vaikuttaa ITERin organisaatiossa. Toisekseen uskon, että olisi hyvä, että Fusion for Energy pyrkisi vaikuttamaan julkisten hankintojen rakenteisiin niin, että ne soveltuisivat paremmin teollisille prosesseille. Esimerkiksi vastuukysymyksissä, jossa on ollut ongelmia, koska on tiettyjä vastuu ongelmia äh, näiden vastuukysymysten kanssa ja vaatimusten kanssa niin, että kukaan ei voi niitä allekirjoittaa. Joten julkisissa hankinnoissa täytyy tehdä äh, tiettyä säätöä. Ja ehkä sitä täytyisi muuttaa kokonaan. Minä uskon, että Fusion for Energy on jo saanut aikaiseksi paljon, mutta se, mitä se tällä hetkellä nyt on saanut aikaiseksi ja mitä se nyt työstää, niin luonnollisesti sitä jatketaan sitten ITER-organisaatiossa. Mutta jos ITERin järjestöstä, organisaatiosta esimerkiksi sanotaan, että Euroopan parlamentilla ei ole minkäännäköistä oikeutta sekaantua laisten rahojen valvontaan, niin minusta se ei ole oikea tapa käsitellä tätä projektia. Minusta on hyvä, että komissio sanoi, että luonnollisesti eurooppalaiset varat kuuluvat Euroopan parlamentin valvonnan alaisuuteen ja myös tälle valiokunnalle, eikä niin, että ne vain ovat siellä vapaasti käytössä eh, ilman, että ITER-organisaatiota valvottaisiin mitenkään. Mutta kyllähän me tiedämme jo, miten hankalaa on toimia tällaisen kansainvälisen konsortion kanssa, joka ei välttämättä ole, tunne olevansa sitonut eh, eurooppalaisiin sääntöihin, vaan ihan muihin mekanismeihin. Joten sen vuoksi todellakin vetoaisin sen puolesta, että Euroopan unioni sen jälkeen, kun me olemme pumpaneet tänne niin paljon rahaa, että me myös sitten saisimme haltuumme ja vahvistaisimme omaa rooliamme ITERin organisaatiossa. Kiitos. Nyt haluaisin myös sanoa, että me olemme aikataulullisesti nyt hieman rajamailla niin sen vuoksi haluaisin antaa vielä herra Rybikille puheenvuoron hyvin lyhykäisesti ennen kuin annan vielä komissiolle puheenvuoron ja sitten Esten Jangin edustajille, joten ihan lyhykäisesti. Minulla on vain yksi kysymys, nimittäin miten hanke kehittyy, jos EUlta ei tule erityisrahoitusta, vaan jos vain noudatamme kansainvälisiä sopimuksia? Kiitos, nyt komissio. Oder vor, vor wer beginnt, bitte? Sie einigen sich. Vai kuka aloittaa? Sopikaa keskenään. I was hoping as director... Toivoin, että Fusion for Energyn johtajana voin vastata, jos sopii. Ensinnäkin haluaisin kiittää Ernst Youngia hyvästä tutkimuksesta, joka tehtiin todellakin hyvin lyhyessä ajassa. Ja työ, Voima teillä oli melko vähän käytössä, niin silti pääsette hyvinkin syvälle asiaan tässä hyvin monimutkaisessa asiassa. Haluaisin huomata, että tässä käsittelemme asiaa, joka on erityisen, teknisesti erityisen monimutkaista ja myös muitenkin monimutkaista. Jos kysytään, miksi tämä on näin, niin pitäisi Pitää muistuttaa, että tässä ei ole kyse mistään normaalista energiasta. Energia on talouden ytimessä. Vain muutama muu energia voisi mahdollistaa hiilidioksidipäästöjen huomattavat leikkaukset seuraavina 50, 50 vuotena. Ja Fusion for Energy on tässä loistava mahdollisuus tässä teollisuusmaat tekevät yhteistyötä laajamittaisesti, eikä tässä ole kyse mistään väliaikaisesta energiamuodosta, vaan energiamuodosta, joka kestää niin kauan kuin maapallokin kestää. Kaikki teollisuusmaat mukaan lukien Kiina haluavat va- haluavat varmistaa kapasiteetin tässä ja Eurooppa on tässä johtavana. Meillä on paljon tietotaitoa ja Japani ja Kiina haluaisivat ö, päästä yhtä pitkältä kuin mekin ja ohittaa meidät. Siksi me taistelemme sen puolesta, että teknologia ei pelkästään onnistu, vaan myös, että eu teollisuus rakentaa tätä kapasiteettia ja täyttää tämän aukon. Pitkällä aikavälillä tämä tulee olemaan todellisuutta ja lyhyellä aikavälillä, koska kyse on hyvin monimutkaisesta teknologiasta, eh, tämä tietysti myös edistää innovointia. Tämä johtaa kummalliseen tilanteeseen, jossa elementtejä hankitaan sekä Euroopassa että muiden kumppaneiden taholta. Näin ei tehtäisi normaalisti. Mutta jos on kyse esimerkiksi tällaisesta tyhjökammiosta, niin seitsemän ö, yhdeksästä elementistä hankitaan Euroopasta ja kaksi Etelä-Koreasta. Tämä on tietysti monamutkainen tilanne, mutta me olemme onnistuneet silti toimimaan siinä hyvin. ITER-järjestö yrittää kontrolloida seitsemää kansallista virastoa, jotka eivät pelkästään tee hankintoja, vaan myös ähm, tekevät insinöörityötä. Eli tämä tilanne on todellakin hyvin, konteksti on hyvin monimutkainen. Ja me näemme, että vaatimuksia jopa korotetaan. Esimerkiksi Japanin ydinonnettomuuden jälkeen vaatimuksia korotettiin ja tämä johti sitten taas vaatimuksiin, jotka taas korostavat kustannuksia. Näistä lisävaatimuksista huolimatta olemme pysyneet äm, rajojen varassa, reservin rajoissa. Ernst Young äm, sanoikin, että julkiset hankinnat ovat tässä tärkeä aihe ja me yritämme tehdä tässä hyvää yhteistyötä teollisuuden kanssa. monessa suhteen me siis menemme siihen suuntaan, että täytämme teollisuuden vaatimukset. Tämä saattaa tarkoittaa sitä, että meidän pitää päivittää sääntöjämme. Everybody at 6.30. Minun täytyy nyt muistuttaa, että 18.30 tulkkaus loppuu ja kello on nyt 18.30 ja minä haluaisin vastauksen Esten Jangelta. Joten yksi minuutti teille enää. Haluaisin vain mainita, että fuusiolaboratoriot ovat Fusion for Energyn tärkeä kumppani. Siellä on paljon tietotaitoa fuusiosta. Meillä on yhteistyötä heidän kanssaan ja meidän mielestään heillä on tärkeä rooli julkisissa hankinnoissa kumppanina Euroopan teollisuudelle. Eli he olisivat tavallaan näitä taustavoimia ja näin voitaisiin helpottaa sitä, että julkisesta tutkimussektorista saadaan tietoa siirrettyä teollisuuden puolelle. Minulla olisi muutakin sanottavaa, mutta aika ei riitä. Kiitos. Merci. sitten mahdollisimman lyhykäisesti. Kiitoksia. Vastaan näihin kysymyksiin, joita erityisesti herra Mulder, Mulder esitti. Muistaisin vain siitä, että tutkimuksemme kohdistui kustannusten hallinnointiin F4E-virastossa ja päätelmissä me totesimme, että itse asiassa kustannukset syntyvät itse projektin kautta ja virasto voi vain vähän tai ei ollenkaan vaikuttaa siihen, miten kustannukset kehittyvät. Sitä vastoin, mitä tulee tieteelliseen ulottuvuuteen, tekniseen puoleen tai budjettiennakointien pätevyyteen, niin me emme tutkineet tätä puolta, emmekä pysty myöskään vastaamaan tähän asiaan. Sitten vielä parlamentin jäsen Holmeyerille vastatakseni niin prosessien sopeuttaminen julkisille, julkisten hankkeiden markkinoilla on yksi tällainen kohta, joka meistä on paras vipukeino hallinnoida projektin kustannuksia virastossa. Das war ganz kompakt. Super, siinä oli varsin kompakti paketti. Minä tiedän, että meidän täytyy tästä vielä puhua edelleen jossain toisessa yhteydessä. Tämä on erittäin tärkeää materiaalia, jota olemme saaneet, jota me voimme sitten jatkossa käsitellä. Ja esittelijäkään ei halua enää puheenvuoroa. Kiitän sydämellisesti kaikkia osallistuneita, varsinkin Ersten Youngin edustajia ja Foren Ionia ja komissiosta. Ja oletan, että parlamentti tulee palaamaan teidän asiantuntemukseenne vielä muissa yhteyksissä niin, että voimme keskustella asioista syvemmin. Kiitokset. Ja näin sitten tämä äh, budjettivalvontavaliokunnan julkinen kokous on päättynyt. Kiitän luonnollisesti myös sihteeristöä ja kaikkia muita osallistuneita tilintarkastustuomioistuimesta samoin kuin myös tulkkauspalveluita. Kiitos. Super. <laughs> Merci beaucoup.